Is there any chance of starting, Chairman? It is already ten. Voimmeko ehkä aloittaa puheenjohtaja? Kello on jo kymmentä yli. Sir Atkins. Olen täysin samaa mieltä, Sir Atkins. Normaalisti täällä äh, on, äh, ajo, ovat ajoissa ainoastaan me kaksi. Bene, allora diamo inizio al nostro... Hyvä on. Aloitetaan äh, kokouksemme, jotta kunnioittaisimme niiden henkilöiden äh, täsmällisyyttä, jotka täällä ovat. Meillä on erittäin mielenkiintoinen aihe nyt tässä. Meillä on mielipiteen vaihto herra Miroslav Lajčakin kanssa, joka on Euroopan ulkosuhdehallinnossa Venäjästä, itäistä naapurimaista ja Länsi-Balkanista vastaava johtaja. Ja ähm, käsittelemme juuri näitä kysymyksiä tänään. Kuten tiedätte viime viikkoina, tällä alueella on ollut er-, merkittäviä kriisejä. Kosovossa äh, uusi presidentti joutui äh, Ähm, menettelyn, jossa tarkastellaan, onko hänen valintansa perustuslain mukainen. Makedoniassa on kesäkuussa vaalit ja poliittisen äh, kriisin takia oppositio on päättänyt äh, lähteä parlamentista. Bosnia-Herzegovinassa on vieläkin äh, pattitilanne hallitusta ei ole, sitä ei ole vielä muodostettu kuusi kuukautta vaalien jälkeen ja kaikki tämä ei nyt ainakaan rohkaise meitä ajattelemaan, että näissä, tässä maassa eurooppalainen integraatioprosessi menisi nopeasti eteenpäin juuri näistä kriiseistä johtuen. Tilanne Albaniassakaan ei ole paljon parempi. Strasbourgin viikolle parlamentti päätti lähettää ad hoc-valtuuskunnan sinne valvomaan tulevia paikallisvaaleja, jotka pidetään toukokuussa. Yritämme pitää siellä toimintaamme yllä, mutta on aivan selvää, että demokraattisia uudistuksia tuossa maassa on vielä parannettava. Me yritämme olla näitä maita lähellä, tietää mitä siellä tapahtuu, antaa heille mahdollisesti suuntaa ja tehdä yhteistyötä koska tiedämme, että meillä on hyvin vähän aikaa, koska kymmeneltä meidän tulisi äänestää, äh, aloittaa äänestys, niin annamme nyt puheenvuoron äh, herra Laitsikille. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen voidessani kertoa teille tänään viime aikojen kehityksestä Länsi-Balkanilla. Itse asiassa palasin sieltä juuri. Olin puheenjohtaja Barroson mukana hänen käydessään neljässä tämän alueen maassa mutta te olette kuulemma kuulleet tai kuulette myöhemmin tänään komission jäsen Filalta tästä matkasta, joten minä kerron teille enemmän nyt yksittäisten maiden tilanteesta. Tiedän, että Euroopan parlamentti toimii aktiivisesti alueella ja pyrimme toimimaan johdonmukaisesti, jotta välitämme yhden Euroopan unionin viestin. Tässä kontekstissa tarjoankin teidän kanssanne proaktiivista keskustelua. Serbian, Kosovon, Montenegron, Albian ja Bosnia-Herzegovinan kanssa on määrä käydä vuoropuhelua ennen kesälomaa. Tämä on hyvä mahdollisuus välittää viestejä. Voisin lyhyesti käsitellä joitakin tärkeimpiä kehityskulkuja. Alue edistyy edelleenkin kohti Euroopan unionia, mutta on vielä joitakin jäljellä olevia haasteita. Paikallisvaalit järjestetään Albaniassa ensi kuussa ja Fyromissa kesäkuussa Serbiassa ja Kroatiassa myöhemmin tänä vuonna tai ensi vuonna. Alueellinen yhteistyö edistyy, kahdenvälisiä sopimuksia neuvotellaan ja allekirjoitetaan, ja tärkeitä kokouksia on tulossa, kuten esimerkiksi Sardinian kokous kesäkuussa. Me olemme nähneet huomattavaa kehitystä sovinnon alalla. Ensimmäinen huhtikuuta alkaen Montenegro, Serbia ja Kosovo ovat lähteneet tähän mukaan pohjoisessa, mutta ei muualla Länsi-Balkanilla. Sitten tilanteesta yksittäisissä maissa. Olemme hyvin huolissamme Bosnia-Herzegovinan poliittisesta tilanteesta. Hallituksen muodostaminen on jäänyt jumiin viime lokakuun vaalien jälkeen. Lisäksi poliittinen kriisi on syntynyt. Uusi liittovaltiohallitus ei sisällä tärkeimpiä kroaattipuolueita. Ja tämä ei ole hyvä asia. Samaan aikaan Republika Sepskan presidentti pyrki pitämään kansanäänestyksen tuomioistuimista ja syyttäjälaitoksesta. Elleivät kaikki osapuolet ole mukana valmistamassa, varmistamassa laaja-alaista hallintoa niin, että saadaan aikaiseksi ehdottomasti tarpeellinen uudistus, maa menettää jopa enemmän aikaa ja jää jälkeen alueella. Euroopan unionin on keskityttävä Bosnia-Herzegovinan tilanteeseen tulevina viikkoina me luomme sinne voimakkaampaa poliittista läsnäoloa, joka koostuu siitä, että meillä on siellä yksi yksittäinen edustaja. Tällä hetkellä me olemme rekrytoimassa edustuston päällikköä, jolla on laaja valtuutus ja riittävät välineet hoitaa kaikki EU-hun liittyvät seikat. Me ryhdyimme tähän tiivissä yhteistyössä oleellisten yhteistyökumppaneidemme kanssa kansainvälisessä yhteisössä. Pristiinan hallitus on asetettu ja uusi presidentti valittu. Edessä on monia haasteita, joissa olemme valmiita heitä auttamaan. Kaikkein tärkeintä alueellisen vakauden nimissä on vuoropuhelu. Viime kuussa Kosovon Serbia vuoropuhelu käynnistyi vihdoinkin. Euroopan unioni pyrkii mahdollistamaan sen, että saadaan aikaan edistystä tiellä kohti EUta molempien osalta ja pyritään myös parantamaan paikan päällä elävien ihmisten elämää. Kaksi ensimmäistä kokousta pidettiin maaliskuussa hyvin rakentavassa hengessä. Seuraava on määrä pitää ennen pääsiäistä. Mitään huomattavia tuloksia ei ole vielä saatu, mutta hyvin paljon läpikotaisia keskusteluja monista eri aiheista on voitu käydä. Sellaisista, jotka käsittelevät ihmisten arkista elämää ja jonkin verran myönteistä kehitystä on jo saatu aikaan, esimerkiksi alueellisen yhteistyön SEFTAn puitteissa. Vuoropuhelua käydään hyvin haasteellisessa ympäristössä. Me olemme sitoutuneita vuoropuheluun. Se on meidän tärkein painopistealueemme Länsi-Balkanilla tänä vuonna ja jatkamme painokkaasti. Olemme puhuneet Albanian kanssa moneen otteeseen. Korkea edustaja Lady Ashton on antanut selkeän lausunnon 31.3., jossa on kyse poliittisen vuoropuhelun jatkamisesta. Hän pani merkille, että suoraa poliittista vuoropuhelua eri puolueiden välillä ei ole käyty, ja se on ollut hyvin huolestuttava. Komission jäsen Fyle puhui Euroopan parlamentin täysistunnolle helmikuussa tästä maasta ja korosti sitä, että tarvitaan suoraa poliittista vuoropuhelua. Hän korosti tätä myös käydessään Tiranassa 30. maaliskuuta. Omissa keskusteluissani Tiranassa 22. maaliskuuta, tämä oli minun kolmas vierailuni maassa tammikuun lopun jälkeen, otin tämän hyvin painokkaasti esille. Tämän työn jälkeen, jota on tehty yhdessä kansainvälisten kumppaniemme kanssa, nimittäin Yhdysvaltojen, OECDn ja OS, etujärjestön ja Euroopan neuvoston, olen voinut painottaa sitä, että eri puolueet pitää saada osallistumaan, jotta saataisiin aikaan sellaiset vaalit, että ne täyttävät eurooppalaiset normit. Tänään haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni kannustaakseni teitä toimielimenä kollektiivisesti ilmaisemaan täyden tukenne kaikille näille ponnisteluille sekä hallituksen että opposition puolelta pitää kuroa yli tämä silta kuilu, joka on edelleen olemassa, jotta saadaan aikaiseksi kunnalliset vaalit. Nämä Albanian poliittiset osapuolet ovat olleet jumissa jo lähes kaksi vuotta ja tilanne on sellainen, että panokset ovat kovat. Jos lisäätte kollektiivisen institutionaalisen äänenne, pyydätte vuoropuhelua, sillä on paljon painoarvoa. Mitä sitten tulee Makedoniaan, Fyromiin, Euroopan ulkosuhdehallinto on pannut merkille teidän mietintönne, joka hyväksyttiin 7. päivä huhtikuuta tätä maata koskien. Siinä pyydettiin avaamaan liittymisneuvottelut. Minä olen samaa mieltä siitä, että jälleen kerran painotetaan hyviä naapurussuhteita. Tämä on oleellista Länsi-Balkanin maille, eikä vähiten tälle maalle. Kokonaisuutena poliittista tilannetta dominoi selvästi nämä varhaiset tulevat vaalit. Tämä voi vaatia paljon aikaa ajatellen Euroopan unionin mm, nimissä toteutettavia uudistuksia. Kuitenkin kunkin maan poliittiset johtajat saavat itse päättää, koska vaalit pidetään. Me kannustamme edelleenkin tämänhetkistä hallitusta ja oppositiota löytämään laajan foorumin näiden vaalien pitämiselle sekä parlamentissa että valtion vaalikomiteassa. Lopuksi vielä minä pyrin varmistamaan sen, että kaikki osapuolet pyrkivät aktiivisesti tekemään näistä vaaleista reilut, avoimet, vapaat ja demokraattiset. Tämä on juuri se viesti, jonka presidentti puheenjohtaja Barroso viime viikolla myös välitti. Nyt Belgradissa on uusi hallitus, eikä aikaa ole menetettävänä. Uudistuksia on saatava aikaan. Komissio valmistelee lausuntoa Serbiasta. Se on osa 2011 laajentumistrategiaa. Se on tärkeä ajatellen tietä kohti Euroopan unionia. Me kannustamme vahvistamaan edelleen Serbian yhteistyötä EULEX-mission kanssa ennen kaikkea ajatellen Pohjois-Kosova. Täysimääräinen yhteistyö kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa on ehdo, ehto Euroopan unionin jäsenyydelle. Me olemme myös tyytyväisiä siihen rakentavaan henkeen, jossa tämä vuoropuhelu pitää käydä. Montenegron osalta tilanne on vakaa. Pian saamme toisen vakautusneuvoston ja tämä lienee mahdollisuus tarkastella edistymistä seitsemän avainalueen parissa. Komission näkemys on pohja, jolta edetään. Montenegro on tärkeää alueellisen vakauden nimissä, koska sillä on hyvät suhteet naapurivaltioihinsa. Äskettäin kansalaisuuskysymykset ja Serbian diasporastrategia ovat aiheuttaneet itänaapurin kanssa ongelmia. Me pyydämme osapuolia toimimaan hyvien naapuruussuhteiden hengessä niin, että kumpikin osapuoli noudattaa niitä. Kroatia on neuvottelujen loppuvaiheessa. Seuraava liittymiskokous on täällä Brysselissä 19. huhtikuuta ja odotamme, että kaksi lukua saadaan suljettua. Kaikki luvut ovat haasteellisia, mutta kaikkein haasteellisin on oikeuksia ja perusoikeuksia koskeva luku. Presidentti, puheenjohtaja Barroso vetesi, vetosi Zagrebissa pääministeriin ja presidentti viime viikolla, jotta voitaisiin jatkaa näitä käynnistettyjä ponnisteluja. Hallitus on selvästikin vielä sitoutunut ja ponnistelee kovasti, jotta nämä jäsenyysliittymisneuvottelut saataisiin päätökseen. Hyvät naiset ja herrat, voitte havaita, että tämä Länsi-Balkanin kuva on aika monimutkainen. Mailla on omat yksilölliset haasteensa, mutta niillä kaikilla on jotain yhteistä. Nimittäin tämä eurooppalainen mahdollisuus, joka auttaa niitä ryhtymään huomattaviin uudistuksiin, jotta politiikan, talouden ja oikeuden järjestelmät saadaan lähemmäs eurooppalaisia standardeja. Meidän on varmistettava, että nämä maat ovat edelleenkin sitoutuneet eurooppalaiseen asialistansa ja meidän on oltava selvillä siitä, että meidän tukemme on yksiselitteistä tästä. Kiitoksia huomiosta. Grazie, dottor Lajczak. Eh, Kiitoksia, herra Lajczak. Meillä on useampia kollegoja täällä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, koska meillä on vähän aikaa, niin kaikille eh, kolme minuuttia puheaikaa, että kaikki voisivat esittää kysymyksensä. Ja ensin eh, edustaja Kukan Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Tämähän on ylenpäätistä kolme minuuttia. Tervetuloa tai Jack tänne. Me pidämme tekemänne työnne tärkeänä. Tämä alue on sellainen, että siellä on aivan jatkuvasti oltava aktiivisia. Puhuja katsoi jo kaikki tärkeät aiheet Länsi-Balkanilla, kaiken sen, mitä on tehtävä nyt lähitulevaisuudessa. Haluaisin korostaa sitä, mitä hän sanoi ehkä parinkin otteeseen kommenteissaan, että me tarvitsemme yhteistä lähestymistapaa, jotta voimme yhdessä työskennellä – tuolla Balkanilla yhdessä komission ja ESN kanssa. Haluaisin mainita tänään pidettävän tärkeän tapahtuman täällä parlamentissa. Tämä on Länsi-Balkanin konferenssi, jossa on useita puhujia Länsi-Balkanin alueelta ja keskusteluissamme heidän kanssaan meidän on korostettava tätä seikkaa. Eli että tämä on todella tärkeää. Ja mitä tulee sitten kysymyksiin, no niitä voisi esittää kaikenlaisia. Ralaitsa kattoi suurimman osan aiheista, mutta minulla olisi kuitenkin kysymyksiä liittyen kolmeen maahan. Albania. Kaikki ovat kovasti pyrkineet auttamaan albanilaisia poliitikkoja pääsemään tästä poliittisesta kriisistä, joka vaikeuttaa maan edistymistä, eikä että jos ratkaisua löydetään poliittisesti, niin sitten on vaikea ajatella, että jatkossa voisi olla nopeaa kehitystä. 8. toukokuuta pidettävät paikallisvaalit voisivat antaa sellaisen hyvän viestin, että jos ne demokraattisesti ja avoimesti valmistellaan, niin asiat menevät oikeaan suuntaan. Minä haluaisin nyt kysyä teidän mielipidettänne, mitä muuta voidaan tehdä, jotta nyt toistuisi se tilanne, joka siellä valitsi viime parlamenttivaalien jälkeen ja valitsee yhä vielä. Sitten sanoitte Makedonian liittyen, että mainitsitte tämän Euroopan parlamentin päätöslauselman, joka hyväksyttiin, jossa pyydettiin, että aloittaisin saman tien liittymisneuvottelut, mutta jos pääongelmaa ei pystytä ratkaisemaan, on hyvin vaikeaa ajatella, että jatkossa voitaisiin edistyä. Olisi hyvin tärkeää, jos heti vaalien jälkeen uuden mandaatin pohjalta hallitus voisi pyrkiä löytämään sellaisen ratkaisun, joka voisi nopeuttaa maan liittymistä Euroopan unioniin. Sitten mainitsitte Belgradin ja Pristinan kanssa käytävät vuoropuhelut. Ja tässä tulee sinun näkymä ovat vähän paremmat. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kukan ja seuraavaksi edustaja Pak, joka on esittelijä Bosnia-Herzegovinasta. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Kiitoksia, olen iloinen siitä, että olette täällä. Herra, toivotan teille tulevassa työssänne Kosovossa paljon menestystä. Ai, ettekö tee sitä? No, harmi. Äh, minä haluaisin sanoa Bosniasta jotain ja lyhyesti Albaniasta ja sitten Kosovosta. Bosniassa meillä on tilanne, joka huononee vuosi vuodelta. Äh, etninen jakautuminen on voimakkaampaa kuin koskaan aikaisemmin, jopa sodan jälkeen tilanne oli parempi ja poliitikot tällä hetkellä käyttävät äh, näitä etnisiä mm, syitä siihen, että he eivät tee mitään ihmisten puolesta, mitä tulee koulutukseen, infrastruktuurin, energiaan. Ei ole tapahtunut mitään, koska siellä on tämä tilanne ilman hallitusta ja niin poispäin. Ja tämä tapa, jolla tämä hallitus muodostettiin, ei minunkaan mielestäni ole oikea, mutta en voi sitä muuttaa. Ja perustuslakituomioistuimen pitäisi nyt sanoa painava sanansa. Mutta jos sanotte, että me olemme siellä poliittisesti enemmän näkyvillä, mitä se sitten tarkoittaa? Millaisia välineitä meillä on, jotta nämä herrat, pelkästään herroista on kysymys, että nämä herrat vihdoinkin istuisivat yhden pöydän ääreen ja veisivät tätä maata eteenpäin. Meillä olisi väline. Jos me sanoisimme, että jos te ette tee mitään, niin sitten me anna määrärahojakaan. Sitten me suljemme raharahanat niin pitkäksi aikaa, kunnes olette löytäneet yhteisymmärryksen. Minä 22 vuoden kokemuksella tiedän, että siellä ei voi toimia ilman painostusta, ja tämä painostus ei voi tulla kuin korkealta edustajalta. Me tarvitsemme jonkinlaisen Dayton plussan, me tarvitsemme uuden Daytonin, me tarvitsemme edistystä, mutta nuo herrat siellä eivät itse sitä pysty tekemään. Mikä voi nyt jotenkin pakkokeinoin sanoa, että tarvitaan uudistuksia ja minun mielestäni siihen kuuluu eräs asia, jota komissio eikä neuvosto koskaan käsittele oikein, nimittäin se tapa, millä tämä federaatio on luotu. Eihän se ole ihmisten syytä. Sehän tehtiin Bosniassa jo vuosia sitten. Ei tämä voi toimia. Ja he tulevat aina olemaan jälkijunassa myös naapureihin. Ja on todella häpeä, ettei meillä ole siellä paikalla vieläkään EUn edustajaa. Kyse on maasta, joka tarvitsee meitä todella kipeästi. Ja siellä on nyt muita voimia, joiden rooli ei ole niin hyvä kuin meidän. Mitä tulee Kosovoon, olen todella surullinen siitä, mitä siellä on tapahtunut, mutta se, mikä minua hiukan häiritsee tai aika paljonkin, on se, että meillä ei nähtävästi ole siellä minkäänlaista roolia. Siellä on nyt herra Dell, joka jatkuvasti esiintyy näin kolmen henkilön kanssa ja siirtää meidät paitsioon. Minun mielestäni se ei ole hyvä asia, se pitää muuttaa. Ja sitten Albanian vaaleista. Äh, minä vastustin sitä, että menemme tarkkailemaan näitä äh, vaaleja. Olen tähän mennessä tarkkaillut kaikki Albanian vaaleja. Viime vaalit ovat parhaat mahdolliset vaalit ja kukaan ei silloin kyseenalaistanut siltä, olimmeko me siellä vai emme, se ei mihinkään vaikuttanut. Eikö siksi enää, jos sinne mennä, se ei tule meidän mitään ö, tuomaan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Kacin, Serbia-esittelijä. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Mr. Lajczak, welcome, and uh, we really appreciate... Kiitos. Tervetuloa, herra Lajczak. Me arvostamme kovasti kaikkia teidän ponnistuksianne ja myös komission puheenjohtajana komission sen Fyylen ponnistuksia. Minä olin perjantaina Bosnia-Herzegovinassa teidän laillanne, mutta en nyt halua aliarvioida suinkaan tilannetta siellä. Haluaisin sen sijaan korostaa sitä, että nyt meidän on jotain tehtävä sen takia, että he eivät kykene mitään tekemään. Eli me tarvitsemme tässä nyt läpimurron. Tietysti Bosnian tilanne on vaikea. Se on vaikea myös Albaniassa, mutta minä haluaisin nyt puhua Makedoniasta kuusi vuotta ilman mitään edistystä, ei mitään läpimurtoa. Tämä on todella huono esimerkki nyt, todella huono osviita muille ja me tarvitsemme läpimurtoa tärkeissä asioissa. Jos ei ole kompromissia, niin mitään ei tapahdu, mutta meidän nyt on mietittävä, mikä siellä on todellinen tilanne, eli kuka on osa ratkaisua ja kuka on osa ongelmaa. Minä haluaisin nyt luoda sellaiset ennakkoehdot, että ne, jotka ovat tähän asti olleet ongelmallisia, muuttaisivat käytöstään vähän parempaan suuntaan niin, että suurimmasta vihollista tulisi naapuri ja naapureiden kanssa suhteet paranisivat ja näin tilanne voisi helpottua. Kosovon liittymällä on yksi kysymys. Tunnetteko te uuden presidentin? Kukaan ei häntä tunne. Jos voisitte hänestä jotain kertoa, niin tämä olisi hienoa. Mutta sitten vielä jotain esittelijän ominaisuudessa, sanoisin tähän Serbian asiaan. Kosovon vaalien jälkeen serbit ovat osa ratkaisua, he ovat osa hallitusta, heillä on kolme ministeriä, heillä on varaa pääministeri, joka on vastuussa alueesta itsehallinnosta. Heillä on myös omia kunnanjohtajiaan, mutta näitä ei Belgradista käsin tunnusteta. Heidät jätetään täysin huomiota. Meidän on nyt löydettävä joku tapa saada Belgrad vähintään antamaan heidän olla rauhassa niin, että siellä jotain näissä kunnissa voidaan tehdä serbialaiselle väestölle. Tämän asian pitäisi olla esillä vuoropuhelussa Serbian ja Kosovan välillä. Eli esittäisin herra Leitsik molemmille osapuolille, että tämäkin asia otettaisiin esille. En nyt pyydä Kosovon tunnustamista, vaan yksinkertaisesti käytännön ratkaisuja näille kunnanjohtajille, pormestareille, jotta he pystyisivät huolehtimaan niistä serveistä, jotka yhä ovat Kosovossa. Tämä meitä huolettaa. Kiitoksia edustaja Kacin ja nyt edustaja Lunacek, joka on Kosovo-esittelijä. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja minunkin puolestani. Ja tervetuloa ulkoasianvaliokuntaan, herra Lajcek. Minä keskittän kysymykseni Kosovoon ja äh, äh, siihen, mitä kollega Kacin sanoi. Meillä juuri oli tapaaminen joidenkin äh, serbikaupunkien kaupunginjohtajien ja varakaupunginjohtajien kanssa Kosovosta ja oli erittäin hyvä, että he tulivat tänne kertomaan meille tilanteestaan ja olen aivan samaa mieltä siitä, että me, he tarvitsevat tukea meiltä ja meidän Euroopan unionina pitäisi myös Belgradille sanoa, että heidän tulisi tukea näitä kaupunginjohtajia, ei vain etelässä, vaan myös pohjoisessa, jossa on hyvin paljon ongelmia. Ja eräs asia, jonka halusin teiltä kysyä, on se, että mitä teidän mielestämme Euroopan unionimme teemme väestönlaskennan suhteen. Sitä tehdään Ibarjoen eteläpuolella ja siellä osallistutaan myöskin nämä monietniset kunnat, mutta pohjoisessa on suuri ongelma, vaikka komission ja Serbi-pääministeri Svetkovicin kanssa päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että he tukisivat tätä, mutta näin ei käy. Mitä te voitte tehdä, mitä voimme tehdä, jotta osallistuisivat tähän? Toinen kysymys koskee vuoropuhelua Kosovon ja Serbian välillä. Olen myös sitä mieltä, että tärkeää edistystä on tehty ja asiat etenevät, mutta ongelma, jonka minä näen, on se, että ihmiset Kosovassa tällä hetkellä e, eivät usko siihen, että siitä on heille mitään hyötyä. Minä olen yrittänyt heille sanoa, että kyllä siitä on heille hyötyä, mutta yleinen kuva on se, että vuoropuhelua käydään, jotta Serbia saisi avin tekniset kysymykset ovat tärkeitä, mutta mitä voitte kertoa meille enemmän tästä? Ja eräs asia, jonka myös mainitsitte, on tämä prosessi, jossa yhdistetään Yhdysvaltain ja EUn toimistot Eh, kuten edustaja Pak jo sanoi. Tällä hetkellä vaikutelma on se, että EU on siellä eri toimissa, mutta eh, Yhdysvallat siellä johtavat eh, prosessia ja suurlähettiläs Dell. Joten ymmärtääkseni meillä on jokin väliaikainen ratkaisu Yhdysvallaille ja toimiston johtaja Ähm, virka on auki. Millaisella aikataululla EU olisi, voisi olla Kosovossa edustettuna yhtenä henkilönä? Se voisi olla hyvin tärkeää myöskin meidän ponnistelujemme suhteen, koska vieläkin näemme, että siellä on eri toimielimiä, eri henkilöitä, eikä EU kuitenkaan puhu siellä yhdellä äänellä. Kyllä puheenjohtaja, minä päätän puheenvuoroni kohta. Vielä eräs asia, jonka haluaisin Kroatiasta kysyä. Tiedän, että herra Barroso ja herra Füle olivat siellä, mutta minun pelkoni on se, että Kroatiassa, huolimatta sitä edistyksestä, mitä hallitus on tehnyt, niin yleinen mielipide on se, että ei oikein tiedetä, halutaanko liittyä Euroopan unioniin vai ei. Siellä on tullut mielipidetutkimuksia, jotka eivät ole olleet laisinkaan rohkaisevia. Mikä on teidän tietonne? Onko siellä nyt taas enemmän halukkuutta liittyä unioniin? Kiitoksia edustaja Lunacek ja nyt edustaja Tanok, Montenegron esittelijä, kolme minuuttia. Just on a point of puheenjohtaja, ennen kuin aloitamme, pelkästään työjärjestyspuheenvuoro. Me olemme nyt rinnan vihreiden kanssa. On sovittu, että kaikissa näissä kuulemisissa vaihdellaan tätä järjestystä, missä välissä kukakin puhuu. Viime kuukausien ajan olette aina pyytäneet vihreitä puhumaan ennen meitä. Ehkä voitte ottaa tämän vastaisuudessa huomioon. Niin, tavasta tulee toinen luonto. Hmm. Mutta lyhyesti, tervetuloa ECR-ryhmän nimissä. Minä olen Montenegron pysyvä esittelijä. Voitteko kertoa meille tästä selkeästä aikataulusta EUn liittymisneuvottelujen käynnistämiseksi? Tässä on hyvä tilanne sikäli, että nyt ollaan pattitilanteessa. Ja koska minä olen Makedonian ystävien perustajajäsen. Mitä voidaan tehdä, jotta kannustetaan hoitamaan tämä käsittämätön nimikysymys? Me emme ulkopuolelta tulevina ymmärrä sitä lainkaan. Se estää Makedonian ja EUn liittymisneuvotteluja. Makedoniassa on tulossa vaalit. Varhain kesäkuussa olisi hyvä, jos tämä asia saataisiin hoidettua pian, ettei pelattaisi koko tilannetta kovan linjan ajajien käsiin. He ovat kääntämässä selkänsä EUlle ja NATOlle. Ja sitten taas Kosovo-Serbia-vuoropuhelusta. Mitä tämä aiheuttaa käytännön järjestelyissä? Miksi kaikki tällainen eh, on suljettu automaattisesti ulkopuolelle, kun taas kriittisessä kvartetin johtamassa Siihen EU kuuluu Israel-Palestiina-neuvotteluissa maanvaihto katsotaan oleelliseksi elementiksi, jotta tämä mahdoton ongelma saadaan ratkaistua. Ja vielä Kosovosta. Meillä on ollut täällä Dick Martin puhumassa elinkaupasta ja mielenosoituksista Kosovossa. Mitä Eulex tekee näiden vakavien syytteiden selvittämiseksi ja mitä voidaan tehdä todistajien suojaamiseksi, jos sellaisia saadaan esiin. Grazie, onorevole Tannock. Kiitoksia, edustaja Tannock. Ja nyt menemme esittelystä koordinaattoriin. Kaksi minuuttia edustaja Vigeninille. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Just one observation. Kiitos puheenjohtaja. Yksi huomio. Vaikuttaa siltä, että tilanne Länsi-Balkanilla ei kehity myönteisellä tavalla. Valitettavasti meillä on ainoastaan yksi menestystarina tällä hetkellä, äh, nimittäin Montenegro. Äh, muissa maissa tilanne joko huononee tai meillä on merkkejä siitä, että äh, asiat menevät väärään suuntaan. Yleensä puhumme täällä Euroopan unionissa niin kutsusta laajentumisväsymyksestä mutta vaikuttaa enemmänkin siltä, että siellä alueella on laajentumisväsymystä ja koska liittymis mahdollisuudet näyttävät niin kaukaisilta, niin alueen johtajat eivät ole valmiita mm, menettämään suosiotaan tekemällä uudistuksia, jotka aiheuttavat sen, että he häviävät vaalit sitten myöhemmin, jotka monet heistä keskittyvät hyvin lyhyen tähtäimen tavoitteisiin. Joten siksipä teidän henkilökohtaisesti yhdessä herra Fyylen kanssa täytyisi olla mm, luovempia ja katsoa, millä tavoin voisimme rohkaista heitä uudistuksiin ja lisätä halua osallistua meidän perheeseemme, koska meillä kummallakin on vastuu, meidän täytyy olla selvä asia sen, että tämä on yhteinen vastuu. Vielä sananen Bosniasta vaikuttaa siltä, että meidän politiikkamme Bosnia kohti ei yksinkertaisesti toimi, kuten edustaja Pak sanoi. Tilanne siellä pahenee, konfliktit ovat vieläkin olemassa, jakolinjat syvenevät. Pitäisikö meidän ehkä uudelleen arvioida lähestymistapaamme tätä maata kohtaan tietenkin aina paljon helpompi jatkaa olemassa olevaa politiikkaa, vaatia heitä toteuttamaan, painostaa ja niin poispäin, mutta heidän täytyy uskoa. Ja jos he eivät usko, että se, mitä me tarjoamme, on todellinen ratkaisu, niin silloin me emme tule koskaan saavuttamaan mitään sieltä, joten ehkä meidän tulisi uudelleen arvioida Bosniaa. Kiitoksia edustaja Vigenin. Vielä eräs esittelijä tuli tänne kolme minuuttia Tuusta Countille Albania esittelijälle. Kiitokset puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti. Haluan kiittää siitä, että olemme saaneet kaikki nämä tiedot. Kosovan osalta meillä olisi kysymys. Tässä on nyt ongelma uuden presidentin valinnan myötä – Tästä on syntynyt paljon poliittista epävakautta. Miten siihen aiotaan suhtautua? Voidaanko edistyä, jos on näin vakava, ratkaisematon kysymys, joka on osoittanut perustuslain vastaisia piirteitä? Sitten taas Albania. Kertokaa minulle, jos olen väärässä, mutta en usko, että vaalikampanja ja vaalit itse olisivat olleet täysin väkivallattomia. Olen hyvin huolissani siitä, eikö sinne tosiaankaan voida saada rauhanomaisia vaaleja. Kysymys kuuluu, oletteko sitä mieltä, että Euroopan unionin läsnäolo siellä, EUn tarkkailijat, vaalitarkkailijat, auttavatko he minä en millään lailla vastusta tällaista vaalitarkkailumissiota, mutta uskotteko sen todella auttavan tilannetta? Ja vielä viimeisenä yleinen kysymys. Herra Laitschak, te käytte hyvin usein tällä alueella, puhutte hallituksen poliittisten voimien kanssa. Mikä on teidän yleiskuvanne? Mitä ihmiset siellä tarkalleen odottavat EUlta? Odottavatko he, että me annamme ratkaisun ongelmiin, joita ei saada ratkaistua? Odottavatko he, että me olemme puolueettomia sovittelijoita, jonkinlaisia erotuomareita kaikessa, mitä tapahtuu? Vai koetteko, että EUn läsnäolo, meidän läsnäolomme siellä on pelkästään ulkoinen tekijä, joka ei johda tyydyttävään tulokseen. Per lasciare spazio anche al nostro ospite di replicare i prossimi... Äh, kiitoksia. Ja jotta meidän, puhe, äh, meidän vieraallamme olisi mahdollisuus myös vastata, äh, seuraavat puheenvuorot ovat yhden minuutin puheenvuorolle pahoillani kollegojen puolesta. Edustaja Ibrasic, yksi minuutti. Kiitän pana Lajčaka Evropského parlamentu. Kiitoksia Puheenjohtaja, tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. On aina ilo saada nähdä teidät ulkoasiainvaliokunnassa. Teillä on valtavan paljon kokemusta Balkanin alueelta. Minua kiinnostaa ennen kaikkea Montenegro. En aio nyt pyytää mitään erityistä päivämäärää, koska tiedän, että tämä asia ei ole teidän vastuullanne. Haluaisin kuitenkin tietää, mitkä ovat Montenegron mahdollisuudet tällä hetkellä ja miten tämä tilanne kehittyy. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Ibrasic. Erittäin hyvin pidetä kiinni puheenajasta. Edustaja Boskurt, yksi minuutti. Dank u wel, voorzitter. Ehm, naar aanleiding van... Kiitoksia, puheenjohtaja. Sen perusteella, mitä sanoitte Bosniasta, herra Lajcek, minulla olisi kysymys. Mitkä olivat ensimmäiset reaktiot, joita 21. päivä maaliskuuta esitellyn strategian pohjalta saatiin? Oltiinko siitä vaikutettuja? Ja toisekseen, mikä on ollut kansainvälisten avainkumppaneiden key partners reaktio? Miten ollaan koettu tämä strategia, että EUn läsnäoloa Bosniassa vahvistettaisiin? Miten tämä käytännössä pannaan täytäntöön? Yksi ymmärtääkseni oli noista välineistä sellainen, että tehdään musta lista ihmisistä, jotka kieltäytyvät auttamasta oikeudenkäynneissä. Ja lisäksi vielä EU-edustajasta. Miten hän työtään tekee? Menneinä vuosina on jo osoittautunut, että Euroopan unionin on hyvin hankala puhua yhdellä äänellä. Miten se onnistuisi Bosniassa? Eikö tämä henkilö, joka EUta siellä edustaa, joudu jokaisessa kysymyksessä tarkistamaan, ovatko kaikki 27 jäsenvaltiota hänen takanaan? Weigel, Kiitoksia edustaja Boskulta. Edustaja Weigel, yksi minuutti. No Kiitoksia puheenjohtajalle epäilystäkään siitä, että Bosnia ja Herzegovina ovat äh, maantieteellisesti ja poliittisesti alueen keskellä, äh, sen alueen, jota äh, herra Lajcek käsittelee. Mutta minulla on jo ongelma, kun yritämme käsitellä kaikkia näitä alueita samanaikaisesti yhden päivän aikana, koska näiden maiden ongelmat ovat hyvin erilaisia, joten syntyy aina aikapaineita, jos yritämme käsitellä asiaa näin yleisluontoisesti. Bosniasta sanoisin, että meidän ei tulisi keskittyä liikaa siihen, mm, mikä lopputulos olisi, jos etsitään henkilöä joka voisi edustaa kaikkia näitä maita. Meillä voi olla vain alueellinen lähestymistapa. Tarvitaan korkean tason konferenssia Bosnia-Herzegovinan tulevaisuudesta. Ja päätän puheenvuoroni siihen, että meidän tulisi antaa Kroatialle mahdollisuus liikkua nopeammin kohti Euroopan unionin täysjäsenyyttä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Weigel. Ja nyt keskustelun päättää edustaja Bostinaru, yksi minuutti. Thank you so much, Mr. for your permanent and Kiitoksia. Olette hyvin eh, johdonmukaisesti ja usein läsnä meidän keskusteluissamme Länsi-Balkanista. Yksi seikka, ainakin Albanian kohdalla on selvää, että me emme onnistu puhumaan yhdellä äänellä ja nämä lopputulokset ovat huonot, jolleivät kammottavat. Me, parlamentti, kaikki eri puolueiden ryhmät, me olemme yksi taho ja sitten komissio. Kuten tiedätte, äskettäin Albanian parlamentti muutti sääntöjä ja uusien sääntöjen mukaan, jotka ovat aivan omaa laatuaan, pitää ensin äänestää laista ja sitten keskustella siitä. Onpas visionääristä tohua. Ja minusta tässä pitäisi hiukan jo huolestua. Sitten vielä viimeinen lause. Kuten tiedätte, äskettäin Albanian puhemies syytti minua korruptiosta. Tämäkään ei ole pelkästään ennennäkemätöntä, tätä ei myöskään voida hyväksyä. Parlamentin puhemies yritti kolmen viikon ajan pyytää tätä henkilöä joko pyytämään anteeksi tai vetämään syytöksensä pois, mutta hän ei sitä tehnyt. Kiitos. stati. Kiitoksia edustaja Bostinaru. Meillä oli 11 puheenvuoroa, yli 20 kysymystä. Ainoastaan 10 minuuttia aikaa teillä nyt on vastata, mutta mutta te ette tiedä, että se on mahdotonta ja siksi tulette siinä onnistumaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitos näistä kysymyksistä ja puheenvuoroista. Ne aina on suuri ilo olla täällä. Haluaisin todeta, että en vastaa pelkästään Länsi-Balkanista, vaan myös Itä-Euroopasta, joten ehkä jonakin päivänä haluatte keskustella minun kanssani sellaisista maista kuin Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Kaukasus myös. Olen siitä teidän käytössänne. No niin, sitten näistä kysymyksistänne. Herra Kukan Albania, mitä muuta voitaisiin tehdä? Minusta me olemme tehneet paljon vakauttaaksemme tilanteen näiden traagisten tapahtumien jälkeen tammikuun lopussa. Meidän viestimme on annettu selvästi. Me olemme kyenneet puhumaan yhdellä äänellä ei pelkästään Euroopan unionina, vaan yhdessä Yhdysvaltojen ja etujärjestön kanssa. Me olemme käynnistäneet pyöreän pöydän neuvottelut lainsäädännöstä. Meidän täytyy olla johdonmukaisia ja meidän on jatkuvasti välitettävä viestiä ensinnäkin siitä, että on tarpeen käydä poliittista vuoropuhelua. Normaalia poliittista elämää ei ole ilman poliittista vuoropuhelua ja toiseksi näiden vaalien on oltava vapaat ja reilut niin paljon kuin mahdollista ja poliittiset johtajat tietävät tarkalleen, mitä se vaatii, jotta ne ovat vapaat ja reilut. Eli paine meidän puoleltamme on oltava näkyvä, jotta he tietävät, että me seuraamme heitä. Ja paljon pitkälti tietysti riippuu vaalien sujumisesta. Sitten nimikysymyksestä, Fyromista. On todella tärkeää käsitellä tätä kysymystä välittömästi vaalien jälkeen ja hallituksen muodostamisen jälkeen. Tämä on sellainen mahdollisuus, joka ei tule toistumaan. Ja poliittiset johtajat Skopjessa tietävät, että jos tämä mahdollisuus jää käyttämättä, tilanne on erittäin huono, koska tämä on se avain, jolla avataan ovi EU-hun ja NATOon, ja he eivät saa sitä huukata. Tämän täytyy olla tärkein painopistealue. Sitten vuoropuhelusta Belgrad-Pristina. On tärkeää, Tässä vaiheessa kaikki on poliittista, mutta on käsiteltävä niitä aiheita, jotka suoraan käsittelevät päättävät, koskevat ihmisten arkipäiväistä elämää. Se, mitä on jo tehty esimerkiksi SEFTAn suhteen, auttaa viemään asioita eteenpäin. Ja me olemme suhteellisen kunnianhimoisia. Pyrimme menemään niin pitkälle, niin nopeasti kuin kumppanit sekä Belgradissa että Pristiinassa kykenevät asian vain sulattamaan ja hyväksymään. Eli Tavoitteena on kehittää sellainen ilmapiiri, jossa he molemmat, kummat, kumpikin osapuoli kokee, että tämä vuoropuhelu on heille hyödyksi ja että he voittavat siihen osallistumisesta, eivätkä häviä siinä. Se on meidän filosofiamme. Sitten eh, Rova Pak, Bosnia-Herzegovina. Me emme ole tyytyväisiä. Minä olen ensinnäkin hyvin pettynyt henkilökohtaisesti siihen, miten liittohallitus muodostettiin ja toisekseen myös tämän koko prosessin lopputulokseen, koska ei ole hyvä jos poliittiset puolueet, jotka edustavat Poliittisten puolueiden pitää edustaa äänestäjien enemmistöä. Bosnia-Herzegovina tarvitsee vahvan hallituksen kaikilla tasoilla, kaikilla eri toimijatasoilla, valtion tasolla, alueellisella tasolla niin, että saadaan toteutettua tarvittavat uudistukset ja että on myös voimia ajaa nämä läpi parlamentissa. On vahvistettava Euroopan unionin läsnäoloa, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on yksi edustaja EU-edustuston päällikkö, joka on myös EUn erityisedustaja. Ensimmäisestä päivästä alkaen siirrämme myös henkilöstöä ja voimavaroja niin, että Euroopan unionin kaikkia uudistuskysymyksiä käsitellään siellä ja korkea edustaja käsittelee tätä myös. Näin syntyy selkeä vallanjako, jota ei tällä hetkellä vielä ole, ja uusi Euroopan unionin läsnäolo, läsnäolo paikan päällä tarkoittaa vahvempaa budjettia, Kyse on kuitenkin yli 100 miljoonan euron summista Bosnia-Herzegovinaa kohtaan vuodessa. Kielteisesti taas ajatellen tässä on sellainen mahdollisuus, että eurooppalaiset välineet, kuten esimerkiksi e, viisumikielto tai varojen jäädyttäminen, voivat tulla kyseisen Dayton Plus tuskin sitä tarvitaan. Minusta me tarvitsemme selkeyttä kansainvälisen yhteisön puolelta siitä, kuka vastaa mistäkin. Me emme voi odottaa, että Bosnian poliitikot puhuvat yhdellä äänellä niin kauan kuin kansainvälinen yhteisökään ei sitä tee ja näiden ulkoministerien päätelmien hyväksyntä maaliskuussa oli kyllä vahva merkki Euroopan unionilta, että me tiedämme strategiamme, tiedämme mitkä välineemme ovat, tiedämme mitä odotamme Bosnia ja Herzegovinalta ja kerromme heille, mitä he voivat meiltä odottaa. Tämä on myös meidän kutsumme vuoropuheluun muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tarkoituksena pitäisi olla nimenomaan selkeys, se mitä me haluamme tehdä ja saavuttaa. Sitten Kosovossa me pyrimme niputtamaan EUn läsnäoloa. Tarkoituksenamme on saada enemmän näkyvyyttä Euroopan unionille, selkeämpää läsnäoloa ja keskustelut jatkuvat edelleen jäsenvaltioiden välillä. Albaania. Tarkkailumissio mainittiin parin kertaan. Yleisesti ottaen minä olen kannattanut tarkkailua, koska se antaa ensinnäkin tietyt vaikutelmat ja tuntemukset, mutta täytyy olla selvillä siitä, että vastuu on poliitikoilla, ei tarkkailijoilla. Te ette ole siellä takaamassa vaaleja. Teidän parlamentin jäsenenne palaavat takaisin ja kertovat ensikäden kokemuksia prosessista ja se on aina hyvä asia. Sitten Bosnia-Herzegovinasta. Niin, me työskentelemme hissuksiin kulissien takana minä olen ollut yhteydessä kaikkiin oleellisiin poliittisiin toimijoihin. Me haluamme varmistaa sen, että valtion tason hallinto pystyy vastaamaan meidän odotuksimme, koska me tarvitsemme vahvan ja uskottavan hallituksen. Sitten nimikysymyksestä Fyrom. Tämä on todella prioriteetti, painopistealue. Tämä on ratkaistava, muutoin ei asiassa edistytä. Ja me haluamme edistystä tietenkin. Sitten Kosovon presidentistä tuskin voin sanoa teille enempää kuin mitä te jo tiedätte. Tärkeää kuitenkin on se, että tähän saadaan perustuslaillinen ratkaisu koko kysymykseen. Ja mitään perustuslaillista kriisiä ei enää ole. Tämä prosessi on saatu hoidettua Kosovon instituutioiden sisällä. Serbien osallistuminen Kosovon poliittiseen prosessiin niin, Tämä on osa vuoropuhelua ja myös osa meidän vuoropuheluamme Belgradin kanssa, koska Belgrad on osa tätä laajentumisprosessia ja tietenkin kaikki toiminta, ei pelkästään tekninen vaatimusten täytäntöönpano, vaan kokonaissuhtautuminen Belgradin puolelta Euroopan unionin, mutta myös naapurivaltioihin on osa sitä, miten me arvioimme edistystä. Sitten Lunacek, arvostan kovasti tätä tapaamista pormestarien kanssa. Viestintä ei tietysti ole vain keskusvaltion tasolla, vaan myös paikallisella tasolla käytävää. Se on hyvä asia. Ja me olemme huolehtineet siitä, että väestönlaskenta toteutuu niin kuin pitääkin. Ja ihmisillä ei ole mitään menetettävää. Päinvastoin nyt ihmisten on helppo osoittaa, että he ovat rakentava toimija ja voivat olla mukana tässä hyvin herkässä prosessissa. Tämä on myös meille tietty koetinkivi nähdä, kuinka rakentavia ollaan. Tällä hetkellä voimme nähdä huomattavaa edistystä vuoropuhelussa. Tämä paranee vielä paljon. Ja Kosovon äh, arvon kannalta suhteessa kansainvälisiin kumppaneihin tämä on merkittävä. Eli tämä on aina hyvä asia, kun näin onnistutaan. EUn läsnäolosta me pyrimme nyt löytämään väliaikaisen ratkaisun, joka kattaa ajankauden tämänhetkisen lähettilään toimikauden loppumisesta seuraavan nimittämiseen asti. Tämä on tekninen seikka. Me pyrimme pitämään huolta siitä, että meidän ihmisemme pysyvät paikan päällä, että työmme jatkuu, että prosessi pysyy käynnissä. On aina vaikea puhua aikapuitteista, koska keskustelut kestävät pitkään jäsenvaltioiden välillä. Ja kyseessä on myös koko keskustelun lopputulos, sen saaminen kestää. Mutta uskon, että kahden kolmen kuukauden päästä meillä lienee jo selkeys rakenteesta ja nimistäkin. Sitten Kroatian julkinen mielipide. Minä olin puheenjohtaja Barroson mukana viime viikolla ja voin havaita selkeän sitoumuksen kaikkien valtioiden, instituutioiden, presidentin, hallituksen puolelta pyritään täyttämään vielä jäljellä olevat, auki olevat kriteerit, ottamaan vielä viimeiset askeleet. Ja yleinen ilmapiiri on myös rakentava. Ihmiset ovat ymmärtäneet, ettei ole helppoa olla Euroopan unionin, päästä Euroopan unionin täysjäseneksi, mutta en kuitenkaan aliarvioisi tilannetta. Päinvastoin olin hyvin vakuuttunut poliittisten johtajien ponnistelusta. Tsanok, Montenegro. En halua puhua aikataulusta, mutta haluan sanoa Montenegrosta vain, että me olemme hyvässä tilanteessa. Montenegro tietää tasan, mitä siltä odotetaan. Siellä tiedetään, mitkä nämä seitsemän keskeistä painopistealuetta ovat, missä Montenegron on toimittava, ja he raportoivat meille kuukausittain tapahtuneista edistyksestä. Ja luonnollisesti seuraava komission kertomus kertoo meille lokakuussa, missä tarkalleen mennään, mutta minulle syntyi erittäin hyvä vaikutelma vierailustamme Montenegroon, koska hallitus on hyvin sitoutunut. Uusi pääministeri on henkilökohtaisesti tämän prosessin johdossa ja se oli kannustava. Fyromistahan minä vastasinkin jo ja vuoropuhelusta. Niin, jakaminen ei ole sellainen seikka, joka nauttisi EUn tukea. Ja sitten Eulex on ryhtynyt tutkimaan, on puhunut Martin kanssa muutaman kerran. Sillä on myös jonkin verran todistajia. Minä olen yhteydessä Eulexin johtajan. Ei ole mitään ongelmia henkilöstön budjetin suhteen. On erityisyksikkö, joka tutkii, ja me työskentelemme myös todistajan suojan parissa. Tietysti on vaikea tässä vaiheessa arvioida, miten laaja-alaista tämä on jatkossa, mutta me käsittelemme asioita, kun ne nousevat esille. En usko, että minkäänlaista laajentumisväsymystä on nähtävissä Länsi-Balkanin maiden puolella. En usko, että pelkästään Montenegro on menestystarina. Päinvastoin, jos ei olisi laajentumisen mahdollisuutta, tilanne olisi paljon paljon vakavampi. Kaikki nämä maat tietävät, että niillä on tällainen mahdollisuus. Ne kaikki tietävät aivan tarkalleen, mikä kantamme on, mitkä odotuksemme ovat ja mitä meidän on nyt tehtävä, on olla hyvin selvillä meidän ehdoistamme, pitää tämä EU-yhdentymisen tavoite heille tuntuvana ja näkyvänä, mahdollisena elinkelpoisena. Tämä on keino saada heidät työskentelemään vahvasti ja pysymään motivoituneina. Bosnia-Herzegovinasta sanoin jo, että tarvitaan selkeyttä kansainvälisen yhteisön roolista, meidän välineistämme paikan päällä. Nyt ollaan selvästi menossa hyvään suuntaan. Meidän on nyt vielä sovittava ehdoista, joilla voidaan saada tämä korkean edustajan tehtävä päättymään ja miten voidaan saada EUn avainrooli näkymiin. Me olemme eh, tärkeitä poliittiselle järjestelmälle, ja jos poliittinen järjestelmä ei toimi kunnolla, emme mekään kansainvälisenä yhteisönä toimi siellä kunnolla. Emme voi syyttää vain paikallispoliitikkoja. Meidän on tietysti ensin siivottama omat asiamme ja sitten vasta puututtava heihin. Sitten Kosovon vaalit, niin siitä puhuinkin jo, Albaaniankin vastasin jo. Ihmiset odottavat Euroopan unionilta hyvää mahdollisuutta ja selkeyttä, eli me emme saa muuttaa siirtää maalin paikkaa tässä prosessissa. Emme saa asettaa uusia tavoitteita. Tavoitteen on oltava tuntuva, hahmottuva. Kun esimerkiksi viisumivapauden suhteen eh, suunnitelma oli selvä, he tiesivät tarkalleen, mitä edellytetään. Ja nyt Montenegron ja Kroatian kaltaiset maat tietävät tarkalleen, missä mennään, missä ollaan, mitä on tehtävä, ja tämä auttaa pitämään maat motivoituneina. Enköhän nyt vastannut jo kysymykseenne tästä mahdollisuudesta. Kansainväliset kumppanimme Bosnia-Herzegovinassa ennen kaikkea Yhdysvallat ja Turkki ovat kovasti arvostaneet maaliskuisia päätelmiä. Nimittäin monen otteeseen minulle esitettiin kysymys, entä EU, mikä on EU-rooli? mitkä ovat välineenne, mikä on strategianne. Nyt näiden päätelmien myötä meillä on vastaus tässä me olemme, tätä me tarjoamme ja haluamme teidän tätä kunnioittavan. Ja me olemme ryhtyneet käymään keskusteluja kansainvälisten kumppaniemme kanssa kansainvälisen yhteisön tulevasta paikallaolosta, läsnäolosta. Se e, ei ole helppoa, se vie aikaa, koska nämä kumppanit ja Venäjän federaatio kaikki suhtautuvat eri tavoin siihen, mitä Bosnia-Herzegovinassa pitäisi tehdä, mutta uskon, että EUn pitäisi olla johdossa ja tämän asiakirjan myötä olemme osoittaneet kykenevämme siihen. Uskoakseni tämän myötä olen nyt vastannut kaikkiin kysymyksiinne. Sitten vielä herra Bostinaru. On todella tärkeää, että me annamme tämän eurooppalaisen viestin, että me eurooppalaistamme heidät. Meitä ei pidä antaa välineellistää heidän sisäisen taistelunsa välineeksi. Tällainen riski on olemassa, kuten Kukan sanoi jo heti aluksi. Brysselistä Euroopan pääosa pääkaupungista tulevan viestin on oltava hyvin selkeä. Suuret kiitokset. Grazie. Come vede, i colleghi hanno Kiitoksia, kuten näette, eh, kollegat eh, kovasti arvostivat eh, teidän yhteenvetoanne, ja täydentäviä äh, vastauksia. Tämä oli varsin vaikeaa, kun oli näin vähän aikaa. Kiitoksia kovasti työstänne ja äh, tulemme varmaan tapaamaan uudestaan muutaman viikon tai kuukauden kuluttua ja saamme lisää tietoa tilanteesta. Nyt varmasti näette, kuinka kiinnostunut parlamentti on näistä aiheista, joita te käsittelette niin ammattimaisesti. Kiitoksia ja nyt valmistaudumme äänestykseen, joka alkaa muutaman minuutin kuluttua. Chairman, can we uh, start? Puheenjohtaja, voisimmeko aloittaa? Minulla on tässä muita kokouksia, joihin täytyisi ehtiä. My answer to the question is yes, sir. Vastaukseni kysymykseen on, että kyllä vain. Aloitetaan siis äänestyksillä ja pyytäisin, että laittaisitte korttinne Ja aloitamme Albertinin mietinnöllä. Kaikki lienevät valmiita. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi nelonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Tarkistamme. 36. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 37 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten mennään 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyh, hylätty. 52. Voimme tarkistaa. 51. Ja äänestys on nyt päättynyt. 41.18 hylätty. Sitten 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan. Tämä on tarkistettava niin 54. 54. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta Kompromissi kuutonen puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten menemme 59 puolesta. Suka anteeksi, niin. What happened to... Uh, Mitä tapahtui tarkistukselle 56? Niinkö? adopted. 53 hyväksyttiin ja niinpä. I wasn't false in case of. Pyydän anteeksi tämä. Sitten 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 60. Äänestys päättyy. Hylätty 35, 30. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 62. 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan hylätty, siis tyhjää ja hylätty. 68 puolesta vastaan hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten menemme 81 tarkistuksen puolesta. Vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämän. 81. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan Tämä on tarkistettava. 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32, 31 hylätty. Ja menemme siis 85 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88. Äänestys alkaa. 88. Äänestys päättyy. Hylätty. 32-26 äänin. 29 puolesta vastaan hyväksytty. Olen pahoillani tyhjää. No, tarkistetaan. 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Katsos vaan. 31. En odottanut tätä. Tämä on siis hylätty. Sitten 90. Niin. It's a mistake in my voting. Minun äänestyksessäni on virhe. So it already fell, so there was no need of this uh, martyrdom. <laughs> Tämä raukesi jo niin, että tätä marttyyrin elettä ei tarvittu. Kiitokset kuitenkin. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten mennään 103 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan Tämä lienee hyväksytty, mutta tarkistetaan 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä 33-31. 106 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan. Ja sama enemmistö tyhjää hylätty, siis kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja mennään kompromissi kymmeneen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi kompromissi 13 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Toka anteeksi. I would object that we put on vote the order. Ryhmämme puolesta olisimme ajatelleet, että tämä EPPn suullinen tarkistus voitaisiin äänestää tässä. Jos se sitten vasta laittaisivat sen täysistuntoon, niin voisimme keskustella tästä vielä paremmin. So, We are asked to... Siis meitä pyydetään nyt kuuntelemaan vielä tämä suullinen tarkistus. Eh, eh, se c'è un'opposizione di una persona, eh, anche una sola, si può... Jos on vain yksi henkilö vastaan, niin silloin tämä voidaan jättää täysistunto äänestykseen. Äänestämme siis nyt tarkistuksesta 13. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi kolmasosa puolesta. Sama siis. Ah, ja toinen, toinen, siis itse asiassa kolmasosa, koska toinen osa jäi nyt tässä tämän vastustuksen vuoksi pois. Siis puolesta, kolmasosa puolesta vastaan. Tämä on hylätty. Tarkistus. Selvä, jos haluatte tarkistaa Äänestys päättyy. Kuinka oikeassa olittekaan? Kuten aina. Ja sitten 138. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavaksi mennään sitten 148 puolesta vastaan. Tämä on tarkistettava. Äänestys alkaa. 148. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 151 puolesta. Vastaan. Hylätty. 152 puolesta. Vastaan hylätty. 153 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 153. Tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja yksi henkilö ja hyväksytty. 154 puolesta vastaan. Ja tämä lienee hylätty, mutta tarkistamme. 154. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja tämä on hylätty. 155 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 156 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 157 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten menemme aina 169 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 170 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 171 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 172 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 173 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 174 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 175 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 176 puolesta vastaan, tarkistamme. 176. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja yksi ääni lisää. Ja tämä on hyväksytty. Sitten 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 179 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja 123 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 192 puolesta vastaan, Tämä on tarkistettava 192. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 193 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 191 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 126 puolesta vastaan. Tarkistamme. 186. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja voittaja on hyväksytty. 187 puolesta vastaan Tämä on sama juttu, tarkistamme tämänkin. 127. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 188 puolesta vastaan. Sama enemmistö. Hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty 190 raukeaa, jos 26 hyväksyttiin ja se hyväksyttiin niin. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan hyväksytty. 204 puolesta vastaan sama hyväksytty. 206 vastaan hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 209 puolesta anteeksi, 208 korjaa puheenjohtaja. Mennään takaisin 208 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 208. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Tämä hylättiin. 209 puolesta vastaan ja hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mennään 218. 218 puolesta vastaan tyhjää Tämä on tarkistettava. 218. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 219 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä lienee sama enemmistö, mutta tarkistetaan kuitenkin. 219 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 2. Kuka on puolesta? Vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan ja hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjään, hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten mennään kompromissiin kaksi. Jaa. Ja niin se hyväksytty. Siis 244 puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että meidän täytyy tarkistaa tämä 244. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys, tämä on hyväksytty. Move to compromise 20. Menemme tarkistukseen 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. To... No. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme 259 tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 265 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 266 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 267 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 268 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty tarkistetaan koneellisesti 268 äänestys alkaa. Herra Van Norden, tekee omasta tarkistuksestanne? Äänestys päättyy. Kyllä äänestitte. Hyväksytty. 269 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 270 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 271 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 272 puolesta, vastaan. Tämä on tarkistettava. 272 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 273 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Menemme tarkistuksen 10 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Yksitoista tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 toista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta Seitsemäntoista, siitä ei äänestetä. Menemme tarkistuksen 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Ylätty 19 puolesta vastaan. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaanpa. Eli tarkistus 19 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan hylätty. Neljä puolesta vastaan ty- hylätty. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa tarkistuksesta neljä. Äänestys päättyy hylätty. Nyt äänestämme budjettivaliokunnan lausunnosta. Ensin yksi plus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi plus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muut kappaleet 4, 5, 8 ja 9 ovat sellaisia, että esittelijä vastustaa. Joten äänestämme niistä kaikista 4, 5, 8 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt meillä on koneellinen äänestys tästä koko päätöslauselmasta näin muutettuna. Mietintöluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys päättyy. Herra Albertini, suuri menestys. Herra Meijer haluaa puheenvuoron. Minun ryhmäni haluaa sanoa, että me aiomme esittää vielä vähemmistölausuntoa. Thank you very much. So here we'll, uh, at one point, we'll have to slow down, uh, because there are some... Uh... Nyt jossain vaiheessa meidän on sitten hidastettava, koska kun tulemme suulliseen tarkistukseen viisi, meidän täytyy hidastaa, koska esittelijällä on joitakin huomautuksia. Ja edustaja Koppa haluaa puheenvuoron. Like to withdraw my... Haluaisin vetää pois tarkistukseni 9, 32, 55 ja 2009. 209, oh. 209, hops, anteeksi, puhuja korjaa. Huhhuh. That's because you know this has been amended starting with the Greek democracy. 209. You know, oh so, so it's 932.

Now, are we ready? No niin, olemmeko valmiita? Tarkistus kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Suullinen tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyh... No tarkistetaan. Aloitetaan äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty yhdellä äänellä. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan. Näyttää siltä, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. 39 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Täällä on kolme ylimääräistä jäsentä. Tämä on hyväksytty viidellä äänellä, mutta täällä on kolme ylimääräistä ääntä. Se on selvitettävä. Viisi ääntä puolesta on lisää, joten siis erotus on viisi, mutta täällä on kolme henkilöä liikaa. Selvitetään tämä ja sitten jatketaan. 39, 39. we just voted 39. And now we are to 40. 34. 34. 34. We'll check, we'll check 34. No tarkistetaan 34, koska... Niin. Nyt 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. joten kaikki on kunnossa nyt. Äänestys on kunnossa. Ilmeisesti joku täällä muutti mieltään parempaan suuntaan. No niin, nyt 40 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48, 49, 50 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kyllä se oli ihan selvä. Mutta herra Van jos teistä todella tuntuu siltä, teistä tuntuu siltä, hyvä on. Siis äh, tarkistaminen 49.50 äänestys alkaa, äänestys päättyy. Halusin säästää teidät pettymykseltä. Niin, <laughs> tiukka äänestys. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tämä on tarkistettava. Äänestys alkaa toisesta osasta tarkistuksessa 54. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljäs osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on tarkistettava neljäs osa tarkistuksesta 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä ja nyt ei täällä ole yhtään ylimääräistä paikalla. Pyydätte ihan liikaa. Hyvä on. 56 puolesta vastaan. Hylätty luulisi, mutta tarkistetaan. 56 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 62 puolelle, eikö? ja 59 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 61 puolesta anteeksi, anteeksi, 61 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan hylätty, mutta tarkistetaan. 62 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Suullinen tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Menemme tarkistuksen 70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tämä on lisäys, kuten minulle kerrottiin, lisäys suulliseen tarkistukseen kaksi. Siis tarkistus 70 on lisäys, joten se on nyt hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. 75 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76 plus 100 on vedetty pois. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 79 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus 4. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta vastaan. Kyllä suullista tarkistus 4 on äänestetty. Nyt 91 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. 108 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. 112 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 113 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Meidän on tarkistettava äänestys alkaa. 113 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Ja Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan. Eli siis 113 toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Te tiesitte sen. Olisitte voinut huiskata se minulle eikä huuta. 114 puolesta vastaan, ty, hyväksytty. 115 puolesta vastaan, meidän on varmaan tarkistettava, joten 115 äänestys alkaa. Meiltä puuttuu tapahtuu. Yksi henkilön äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt menemme tarkistukseen 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. In favor. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. We move to... Ja seuraavana 128, ei, 7, kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan. Tässä näkyy puoluekuri. Tyhjää ja hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää. Eiköhän tämä ole hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 4 140 puolesta vastaan Eiköhän se hylätty niin. Ei sitä tarkisteta. Hylätty se on 141 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Esittelijä haluaa sanoa jotakin 142. Baltieri, halusitte tästä sanoa jotakin Gualtieri? Aha, sen jälkeen 142 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja nyt Galtieri. Yes, thank you, Chairman. I... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ehdottaa suullista tarkistusta kappaleeseen 30, joka jollain tavalla ottaisi huomioon tämän tarkistuksen 209, joka on vedetty pois sitten tehdään pieni muutos, joka määrittelee solidaarisuuden oikeudelliseksi sitoumukseksi eikä poliittiseksi. Ja haluaisin siis tämän suullisen tarkistuksen muistuttaa siitä, että ähm, keskinäisen avunannon lauseke on oikeudellinen sitoumus silloin, jos on joku hyökkäys EUn jäsenvaltion vastaan ähm, unohtamatta Naton roolia ja kunnioittamalla samalla joidenkin jäsenvaltioiden sitoutumattomuutta. Who is no, no, opposed to this oral amendment? No, Kuka vastustaa tätä? You object. Minä, minä vastustan. Have Te vastustatte. No sitä ei siis tule. So now to... nyt vähennetään NATO osaksi Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria, niin tämä on aika kummallista. It's bigger than that. We... Onhan se isompi juttu kuin se. Yksi kolme neljä puolesta. Yksi neljä kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi neljä neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää. Eiköhän se hyväksytty, mutta tarkistetaan. yksi 146. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. yhdellä äänellä läpi. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 raukeaa. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt suullinen tarkistus viisi puolesta vastaan. Ai, anteeksi, 159, 159 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 160 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Suullinen tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Nyt herra Gualtieri, haluatteko te selittää tämän kaikille? Explanation, uh, yes. uh, that... Ei, tämä on ihan tekninen selvitys vain. Suullisella tarkistuksella viisi sarkistukset 146, 147 raukeavat. Meidän pitäisi äänestää äänestään 148 ja mennä sitten suulliseen tarkistukseen 6. So. Hyvä on. Eli nyt äänestetään 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymme suulliseen tarkistukseen 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt yksi kuusi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi kuusi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi seitsemänkymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi seitsemän yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi seitsemän kaksi puolesta vastaan, Tyhjä, hylätty. 173 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 174 puolesta vastaan, Tyhjä, hylätty. 175 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 176 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 177 puolesta Var- varmistamme, tarkistamme 176. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää tarkistettava 181. Tarkistetaan. Hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 185 puolesta vastaan, tarkistetaan. 185, tarkistus alkaa. Äänest, tarkistus päättyy, äänestys päättyy. Hyväksytty. 186 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää. 189 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan eiköhän se hyväksytty. Tarkistamme. 196. 196. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 197. Jotkut eivät ymmärtäneet, että kata tarkoittaa vastaan. Niin, parantakaapa vähän kreikan taitoa, niin saatte paremman tuloksen. 197 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hylätty. 2.11 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa 211. Äänestys päättyy. Hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 2.13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 215 puol... ei, 616, 216 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 216. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2.17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2.18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 220. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli se on kyllä hylätty. Ja nyt 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 225 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 226 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 227 kahdessa eri osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa toinen osa 227. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 228 puolesta. Ei, ei. Tämähän onkin jo 229 kahdessa eri osassa. Niin, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2.30 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 231 puolesta se raukea, eikö? Aa, se on hylätty, juu. 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 mm, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ka- tarkistetaan 235. Hyvä on, äänestys päättyy. Hyväksytty se on. Niin. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se oli kyllä aika selvä. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta ei, ei, anteeksi, anteeksi. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää. Öm, tarkistetaan. 243. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin, se on hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 248 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Niin, 249 puolesta vastaan. Mm, nostakaapa ne kätenne. Tarkistamme tämän. 249. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan Tämäkin on tarkistettava ensimmäinen osa 253. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Eiköhän siinä ollut sama enemmistö hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistetaan. 255 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmella äänellä. Mm. Ja sitten 256 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 263 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 264 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 265 niin, puolesta 264 hyväksyttiin, niin, ja nyt 265. 265 puolesta vastaan tarkistamme. 265 Avatkaa, avataan äänestys. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 267 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt viimeinen sivu. 268 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 269 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 270 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 271 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ka- mutta tarkistetaan. 271. Tarkistus alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt 272 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 273 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 274 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 274 tarkistus. Tarkistus päättyy. Hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 276 puolesta vastaan tarkistetaan 276. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, mutta kaksi äänesti tyhjää. Kaksi siellä, niin. Lösing ja Mayer. Niinkö? kaksi tyhjää ääntä, silloin se on hylätty. Ja nyt 277 äänestys puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 278 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 280 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 282 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 283 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 284 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viitonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja loppuäänestys Close the vote. Äänestys päättyy. Onnittelut. Galtieri. Mrs. Lösing wants the floor. Lösing haluaa puheenvuoron. Diesen Bericht wird meine Fraktion ein Tästäkin mietinnöstä minun ryhmäni jättää vähemmistömietinnön. Kiitoksia. Thank you. Now we move to... Kiitoksia. Nyt menemme viimeiseen äänestykseen. Menemme tähän viimeiseen äänestykseen. Pyytäisin, että ne, jotka haluavat salista lähteä, lähtevät. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompromissi. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ka- y- ka- y- no, kohta yhdeksän kahdessa osassa ensimmä- puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Pu- toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt mennään äh, tarkistuksen 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 raukeaa. 22 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hyväksytty, mutta Tarkistetaan 22. Meidän on tarkistettava. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. No niin. Ennen loppuäänestys herra Protasevic haluaisi puheenvuoron. Message to EPP colleagues, you can easy vote. Kiitokset ja EPP-kollegoille. Voin sanoa, että äänestäkää vaan puolesta. Nyt tämä lausunto on ihan oikeassa kuosissa. Yes, we do the final vote. So please. No niin, nyt loppuäänestys. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Äänestys päättyy. Yksi ääni puuttuu täältä. Äänestys päättyy. Hyväksytty onnittelut esittelijälle. Herra Albertini, voitte tulla tänne. Niin. No, no, no. It's not in my hands any longer, it's in Mr. Albertini's hands. Uh, ciao. Grazie. Grazie.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

Eh, bene, colleghi, allora possiamo <clears throat> eh, partire con... Hyvä on. Kollegat, eh, voimme nyt varmaan mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla kohta 15, joka käsittelee Jeffrey Van Ordenin mietintöä ja sen ensimmäistä käsittelyä. Ja tässä on kyse edistyksestä miinojen valvonnan saralla ja haluan ainoastaan antaa teille muutaman tiedon ennen kuin kollega Van Orden äh, esittelee mietintönsä. Äh, kolmas äh, toukokuuta on tarkistusten jätön määräaika ja tarkistuksesta keskustellaan 9. päivä toukokuuta ja mietinnöstä äänestetään AFETissa 24. päivä toukokuuta. Olkaa hyvä, edustaja Van Orden. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitokset puheenjohtaja. Toivon mukaan tästä tulee kiistan, kiistaton mietintö ja toivon mukaan saamme tukea kollegoilta kaikilta parlamentin laidoilta. Tämä äh, hän äh, ainakin on tämän äh, mietinnön tarkoitus 12 vuotta sitten ottavan sopimus tuli voimaan. Muistanette tuon joka allekirjoitettiin, jotta kiellettäisiin se, että jalkaväkimiinoja tuotetaan tai käytetään tai levitetään. Ja nyt 156 valtiota on allekirjoittanut tuon sopimuksen, yleissopimuksen. Muita huolenaiheitakin meillä on, mutta ajattelimme, että nyt olisi hyvä tarkastella uudelleen jalkaväkimiina tilannetta, erityisesti koska EUn instituutiot ovat voimakkaasti mukana miinoihin liittyvissä toimissa, Kiinan raivauksessa ja komissio on pitkään ollut monien jäsenmaiden YK ja Kanadan kanssa tässä toiminnassa etulinjassa ja monet ovat jo todella, ähm, jotka ovat olleet mukana äh, ottavan julkilausumassa myöskin olleet äh, edistämässä Miinaan liittyviä toimia ja ovat todenneet, että tähän liittyy tiettyjä ongelmiakin ja nyt vuosikymmen tämän tilanteen jälkeen edelleen tulee uhreja ja paljon varoja käytetään laajamittaiseen miina toimintaa Ja nyt keskitymme tässä varsin paljon jalkaväkimiinoihin, ähm, vaikka tiedämme, että myöskin sodan räjähtämättömät jäänteet äh, äh, johon liittyy vaikkapa äh, rypäleaseita, ovat ongelma. Ja myöskin läntisissä demokratioissa me olemme tietysti hyvällä puolella, haluamme auttaa, motiivimme ovat hyvät, ja emme tietenkään itse ruoskinnalla mitään voita. Ja sitten helposti osoitamme sormella niitä, jotka jatkuvasti hyökkäävät siviiliväestöä vastaan ja käyttävät jalkaväkimiinoja ja myöskin näitä niin sanottuja itse valmistettuja räjähteitä. Ja usein kysymys on ei-valtiollisista toimijoista, terroristeista, kapinallisista ja niin poispäin. Mutta voin sanoa, herra puheenjohtaja, että olemme nyt yrittäneet kuulla kaikkia tahoja. 24. päivä maaliskuuta meillä oli kuuleminen tästä asiasta ja ähm, siellä oli useita tahoja läsnä, muun muassa Punaisen ristin kansainvälinen komitea ja myöskin Slovenian sijoittuva rahasto ja monia muita. Ja lisäksi olemme myöskin saaneet kirjallisia panoksia muilta asianosaisilta tahoilta, kuten esimerkiksi vaikkapa YK Miina-osastolta, Tanskan Miina-ryhmältä ja Miina-toimintaryhmältä ja YK Yhdysvaltain ulkoministeriöltä sekä myöskin Norjan ulkomaan avulta. Ja 17. päivä maaliskuuta avustajan oli meillä mukana 14. Miina-toiminta ohi ohjelmien johtajien kokouksessa Genevässä. Ja me todella arvostamme kaikkia näitä järjestöjä ja niiden myötävaikutusta, mutta toivon, että tämä mietintö ei pelkästään heijastele vain heidän näkemyksiään ja intressejänsä. Jos haluamme todella vaikuttaa jalkaväkimiinojen aiheuttamiin tragedioihin, niin sitten äh, meidän täytyy saada asioita tapahtumaan. Erityisesti kiinnitän huomioon viimeisempään otsakkeeseen tässä mietinnössä, jossa haluaisimme keskittyä enemmän Ähm, arviointiin ja siihen, että ne maat, jotka pystyvät enemmän tässä auttamaan, enemmän voisivat tässä toimia vaikkapa rahoittamalla Angolan miinan vastaista toimintaa. Ja tietysti myöskin kehotamme komissiota saamaan miinan raimaukseen todella yksittäisen budjettikohdan, ja tätä kokouksimme osantuneet asiantuntijat erityisesti korostivatkin. Arvoisa puheenjohtaja, haluan vielä vahvistaa sen, toivomme, että paremmalla kansainvälisellä koordinaatiolla ja priorisoinnilla pystymme parantamaan ähm, tätä miinanraivaustoimintaa, voimme raportoida paremmin ja toivon mukaan voimme käyttää myöskin varoja paremmin, jotta voimme vapauttaa maailman näistä jalkaväkimiinoista, jotka uhkaavat monien ihmisten elinkeinoa, elämää ja äh, todella mahdollisuuksia. Äh, äh, todella äh, toivon mukaan kaikki tulette tämän mietinnön kannalle. Kiitokset kollega eh, Van... Kiitoksia kollega Van Norden. Minun on kerrottava teille siitä, että olemme hiukan myöhässä verrattuna eh, aikatauluumme. Äänestykset ja keskustelut aina venyvät vähän yli aikataulun. Ja tästä aiheesta kollega Van Orden voimme keskustella jossain toisessakin vaiheessa. Komission jäsen Fyyle odottaa meitä jo, joten pyytäisin, että kollegat puhuisivat korkeintaan minuutin. Grazie, Presidente. Uh, I'd like to thank colleague for Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Van Ordenia tästä loistavasta luonnoksesta. Ja siinähän näkyy se huomattava edistys, jota on saatu aikaan. Sillä näiden lukujen takana on edelleen hyvin tärkeitä myös inhimillisiä ongelmia. Kollega Van Orden on aivan oikein ottanut esille tämän miinanraivausongelman ja myös avunannon uhreille. Ja yksi ongelma on tämä kriisi budjetissa ja se, että ei ole joustavaa moniluontoista rahoitusta. Eli on saatu aikaan loistavaa kehitystä, mutta on edelleen joitakin huomattavia maita, jotka eivät ole liittyneet Miina kieltosopimukseen Kiina, Venäjä, Yhdysvallat muiden joukossa. Joten tämä mietintö olisi hyvä mahdollisuus Euroopan parlamentin painostaa näitä maita. Ja meidän on myös ymmärrettävä, että jos on vain yksi aktiivinen käyttäjä, joka voidaan identifioida, joka maamiinoja asettaa, niin 13 maassa on edelleen ei-valtiollisia ryhmiä, jotka toimivat aktiivisesti. Ja 35 maan osalta, jotka eivät ole liittyneet tähän miinakieltosopimukseen, on 160 miljoonaa miinaa tämäkin täytyy jotenkin ottaa huomioon. Koppa, per favore. Kiitoksia edustaja Kellam, edustaja Koppa, yksi minuutti pyydän. Kiitoksia. Minun mielestäni tämä mietintö, jonka herra Van Norden on äh, valmistellut, on erittäin hyvä pohja keskusteluille. Odotan hyvää yhteistyötä. Minun mielestäni meidän täytyy vahvistaa joitakin äh, aspekteja, ainakin mitä tulee EUn panokseen, äh, miinavastaiseen toimintaan ja tulevaisuuden näkymiin. Ensinnäkin meidän täytyy korostaa EUn tämänhetkistä toimintaa ja sen sitoutumista henkilöminen täydelliseen poistamiseen maailmassa. Meidän täytyy korostaa myös tämän asian humanitaarista aspektia, mutta myöskin sen yhteyttä näiden maiden kehittymismahdollisuuksiin. Me emme saa unohtaa sitä, että tämä ongelma koskettaa erityisesti kehittyviä maita, jotka kärsivät köyhyydestä ja siksi meidän täytyy minan vastainen toiminta ottaa täysin mukaan EUn kehitysohjelmiin ja silloin kun YUTPn missiot ovat paikan päällä, täytyy katsoa, miten ne voivat paremmin auttaa paikallisia ja kansainvälisiä miinan raivaus toimenpiteitä. En nyt voi puhua pidempään tästä. Aion tehdä tarkistuksia, joilla korostan kansainvälisten välineiden täydentävyyttä tässä asiassa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Koppa. Edustaja Lunacek, yksi minuutti. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös ryhmäni nimissä toivottaa lämpimästi tervetulleeksi tämän luonnoksen ja tämän työn. Niin pidän myöskin tästä rakenteesta. Tässä on tapauskohtaisesti eri maita ja tämä antaa hyvän kuvan siitä, mitä on tehtävä ja mitä on jo tehty. Tässä on kolme selkeää yleistä kommenttia, jotka haluaisin sanoa. Meidän pitäisi vahvistaa uhrien auttamista. Vain 9 prosenttia maailman rahoista käytetään siihen ja 1 prosentti EUn varoista, niin että uskon, että tässä tarvitaan lisää rahaa uhrien auttamiseen, mutta ei tietenkään sen kustannuksella, että minua raivattaisiin tosi vähemmän. Toisekseen meidän pitäisi nimetä ne EU-maat, jotka eivät ole allekirjoittaneet tai ratifioineet, tai ratifioineet tätä ottavan yleissopimusta. Ja meidän on myöskin mainittava ottavan, ähm, ottavaa seuraavat toimet, kuten Kartagenan äh, toimintasuunnitelmat. Ja mainitsitte nämä sodan räjähtämättömät jäänteet. Äh, minä haluaisin, että ainakin otettaisiin tähän äh, myöskin viittaus juuri Oslon sopimuksen näihin rypäleaseisiin, koska samat järjestöt ovat tässä takana. Ja vielä yksi seikka tämä jalkaväkimiina budjettikohta. En ole nyt ihan varma, olisiko se paras tapa toimia. Tässä on ollut erilaisia lähestymistapoja. Uskon, että olisi hienoa, jos voisimme pyytää komissiota tai teitä tai muita antamaan tietoa ennen ja jälkeen vuoden 2007, jotta näkisimme, mikä on paras tapa budjetoida tämä. Lunacek on Lösing per un... Kiitoksia edustaja Lunacek. Edustaja Lösing, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. kiitoksia äh, Van Orden ennen kaikkea tästä itsepintaisuudestanne. Muistan, että olette jo pitkään ajaneet tämän hyvin tärkeän aiheen ottamista esille ja käsittelemistä. Teidän mietintönne on hyvin tasapainoinen. Uskon, että olette tuonut esille lähestulkoon kaikki tekijät. täydentävillä tarkistuksilla voidaan ottaa esille henkilömiinojen käyttö, sehän täällä jo mainittiinkin, ja se, miten niitä käyttävät nimenomaan ei-valtiolliset taistelevat ryhmittymät. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Lösing. Olemme keskus- päättäneet keskustelun nyt. Esittelevä Norden voi pitää loppupuheenvuoron ennen kuin meillä on komission jäsen Fyyden kuuleminen. Mr. Chairman, Kiitos. Haluan kiittää kollegoita näistä hyödyllisistä huomioista. Monet seikat ovat aivan oleellisia ja voimme varmasti niistä keskustella ja tehdä hyvää yhteistyötä, kun tätä mietintöä työstämme. Haluaisin korostaa sitä, että en halunnut käyttää paljon aikaa siihen, että tätä asiaa perinpohjin mietittäisiin, koska meillä on paljon mietintöjä tästä jalkaväkimiinan kysymyksestä täällä parlamentissa ja olemme käyttäneet paljon aikaa keskustellen kehityskysymyksistä myöskin. Olen tietysti tietoinen niistä, että tämä on hyvin tärkeä asia, mutta kun tässä on kuitenkin kuitenkin rajallinen äh, tila käytettävissä. Haluan keskittyä siihen, kuinka voimme edistyä paremmin. Ja äh, uskon, että se on hyvä tie. Minä hyväksyn se, mitä Rova Lunacet sanoi siitä, että on tarpeen auttaa uhreja. Se on ollut prioriteetti menneisyydessä. Tiedän, että komissio 15 vuotta sitten äh, todella käytti paljon varoja uhrien auttamiseen, erityisesti kun tämä kansainvälinen rahasto perustettiin ja myöskin punaisen ristin kansainväliselle komitealle annettiin paljon varoja tätä varten mitä tulee sitten rypäleaseisiin? No, parlamentillahan on jo useita samantyyppisiä ähm, erillisiä mietintöjä tästä asiasta. Tietystikin sitten, jos lähdetään äh, jalkaväkiminoja raivaamaan, niin sitten tietysti varmasti raivataan kaikki äh, sodan räjähtämättömät jäänteet sieltä pois. Ja varmasti jonkin sortin, äh, jollain tapaa myöskin näitä rypäleaseita, mutta haluan kuitenkin keskittyä tässä juuri jalkaväkimiina kysymykseen. Ja budjettikohta, budjettikohta kysymys tietysti myöskin on hiukan kiistanalainen ne kaikki, jotka ovat olleet mukana tässä prosessissa, kaikki asian osaiset ovat innostuneita tästä yksittäisestä budjettikohdasta ähm, niin summa mielessä kuin myöskin avoimuus mielessä, koska muutoin on hyvin vaikeata seurata sitä, kuinka paljon itse asiassa on käytetty juuri näihin äh, kysymyksiin, jotka äh, meitä huolettavat, mutta uskon, että voimme vielä tätä asiaa tarkastella. Arvoisa puheenjohtaja, olen tietoinen siitä, että aika on vähän käytössä nyt ja kiitokset kaikista näistä kommenteista ja ehdotuksista kollegoilta. Uskon, että voimme keskustella vielä tästä ja odotan hyvää yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Van Orden. Arvostamme kovasti teidän loppupuheenvuoroja, kun olitte niin yhteistyökykyinen. Ja minäkin tässä alussa sanoin, että tulemme keskustelemaan tästä aiheesta vielä myöhemmin ja tulemme syventämään aihetta eh, tarpeen vaatiessa. Nyt meillä on esityslistalla mielipiteen vaihto komission jäsen Fyylen kanssa 12. huhtikuuta järjestetyn ulkoasiain neuvoston loppupäätelmistä. Tämä pidetään suljetuin ovin. Pyytäisin siis, että tänne jäisivät ainoastaan jäsenet ja virkamiehet. Muut muita pyytäisin lähtemään salista. odotan